Ja meillä on nyt uusi aiheesityslistalla. Tämä on komission julkilausuma Euroopan unionin tuomioistuimen 8. huhtikuuta tietojen säilyttämistä koskeva tuomio. Haluaisin tässä aluksi antaa komission jäsen Malmströmille puheenvuoron. Mr. President, ladies and gentlemen, good evening. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvää iltaa ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta keskustella unionin tuomioistuimen tuomiosta muutama päivä sitten. Komissio on tyytyväinen koskien tuomioistuimen validointia niin tämän direktiivin osalta. Tässä tuomiossa vahvistetaan ne tietyt kriittiset lausunnot vuonna 2011 täytäntöönpanosta koskien tätä direktiiviä Libe-valiokunnassa siitä keskusteltiin kaksi vuotta sitten. Tuomioistuin päätti, että tietojen säilytysdirektiivi ei vastaa suhteellisuusperiaatetta. Sen pitäisi sisältää enemmän suojatoimia. Tuomioistuin viittaa kansallisten viranomaisten pääsyyn, vakavien rikosten määrittelyyn, tietojen määrittelyyn ja säilyttämisseikkoihin sekä eri tahojen yksilöintiin ja rikostutkintaan ja ammatilliseen luottamuksellisuuteen komission arviointikertomus myöskin puuttuu joihinkin näistä asioista. Samaan aikaan tuomioistuin toteaa, että tietojen säilyttäminen sellaisenaan ei vaikuta perusoikeuksiin eikä loukkaa niitä, mutta tuomioistuin korostaa sitä, että on pidettävä kiinni suhteellisuusperiaatteesta ja se asettaa selkeät ja tiukat ehdot tälle. Se toteaa, että on joitakin rajoituksia perusoikeuksille, jotka voidaan oikeuttaa legitiimin yleisen edun nimissä, erityisesti kun kyseessä on vaka, vakava rikollisuus ja terrorismi. Mitä tulee uuteen lainsäädäntöön, se siirtyy seuraavalle komissiolle. Tuomioistunnassa todetaan, että on nopeasti ryhdyttävä uudistuksiin ja direktiivin luonnoksen täytäntöönpano-osaan. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten herra Weber. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin tästä tuomiosta. Mielestäni tämä Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio osoittaa sen, että Eurooppa on kasvanut aikuiseksi. Politiikka tekee päätöksen, se on oikein, parlamentti ja myöskin ministerineuvosto, mutta tuomioistuin valvoo meitä ja se on aivan oikein, että myöskin meitä valvotaan, meitä lainsäätäjinä valvotaan. Äh, kansalaiset ja perusoikeudet, äh, tuomioistuin suojelee näitä ja äh, lainsäätäjä ei ole näiden oikeuksien yläpuolella. Ja nyt tässä on signaali, ja se on erittäin myönteinen sellainen, haluaisin painottaa tätä edustajana. Myöskin kansallisten tuomioistuinen tulisi nähdä tämä viesti varsinkin kun ajatellaan Karlsruen perustuslakituomioistuinta, tämä on myönteinen signaali, että oikeusvaltioperiaate Euroopassa on toimintakykyinen. Ja myöskin tämän tuomion kautta me olemme saaneet tuon Lissabonin perusoikeuskirjan ja me näemme sen nyt ja meidän pitäisi olla parlamentin edustajana myöskin ylpeä näistä oikeuksista oikeudesta saada suojaa ja myöskin tietosuojaa. Se on siellä mukana myöskin uskonnon ja mielipiteen vapaus ja myöskin monet muut asiat ovat siellä. Me eurooppalaisina voimme olla ylpeitä tästä arvokatalogista. Kuitenkin arvoisat kollegat, edelleen on olemassa suuri ongelma ja tämän ongelman nimi on se, että Eurooppa edelleen on terrorin uhan alaisuudessa. Terroriuhka ei ole kadonnut mihinkään, vaan ikävä kyllä se on edelleenkin olemassa. On edelleenkin paljon kuolonuhreja Euroopassa, oli paljon uhreja myöskin siihen liittyy ihmiskohtaloita, kohtaloja perheitä, jotka ovat rikkoutuneet ja kansalaisilla on myöskin, eh, valtiolla on myöskin tel, eh, eh, valtion täytyy suojella kansalaisia tältä terrorilta. Ja edelleen siis terroriuhka on olemassa. Terrori käyttää nykyään aivan niin kuin menneisyydessäkin kaikkia teknisiä välineitä. Me tiedämme, että Madridin pommi sytytettiin kännykän avulla. Ja tästä syystä valtion pitäisi pystyä puolustautumaan. Europol toteaa näin. Omassa kotimaassani Saksassa eh, Saksan eh, rikosvirasto toteaa, että me tarvitsemme myöskin terrorin vastaisessa taistelussa näitä tietoja, yhteystietoja. Ne ovat arvokasta tietoa meille. Ja tästä syystä uskomme myöskin, että on tarpeen nyt uudistaa tämä tuomioistuin, näin komission jäsen totesi, hyväksyy sen, että me voimme tallettaa kansalaisten tiedot. Kyse on nyt sitten ehdoista. Tästä syystä pyydämme komissiota seuraavien päivien aikana tekemään uuden ehdotuksen, missä otetaan myöskin tuomioistuimen kanta mukaan nämä tiedot, miten kauan niitä saa säilyttää, sitä säilytysaikaa voi lyhentää. Me tarvitsemme vähimmäissäilytysajan, me tarvitsemme yhteisen määritelmän, millaisin rikosperustein näitä saa käyttää ja totta kai tarvitsemme myöskin tuomioistuimen tuomion eli oikeusvaltio mahdollisuuksia käyttää näitä tietoja. Ja tästä syystä pyydänkin komission jäsentä. Komissio on vielä nyt lokakuuhun asti virassa. Komission jäsenet eivät tässä nyt lähde vaalikampailuun, vaan edelleenkin toimivat Brysselissä. Ja pyydänkin komissiota tästä syystä, että työstävät uutta ehdotusta ja saavat sitten ehdotuksen aikaiseksi. Ja haluaisin lopuksi vielä argumentoida, miksi uusi ehdotus on tarpeen. Meillä ei ole mitään sääntelyvapaata tilaa. Kansalliset määräykset ovat edelleen voimassa ja se, joka haluaa tai kuka haluaa, että me suojelemme näitä tietoja ja pidämme perusoikeuksista kiinni. Hänen täytyy myöskin puhua sen puolesta, että Euroopalla on olemassa puitteet näiden tietojen säilyttämisessä, koska muuten me havaitsemme, että kansallisella tasolla kaikki maat tekevät mitä haluavat ja tulevat esittämään omat standardinsa. Tämä ei voi olla eurooppalaisen perusoikeuksien suojan etujen mukaista. EPP kunnioittaa perusoikeuksia. Me todellakin kunnioitamme tuota tuomioistuimen tuomiota, mutta olemme toisaalta myöskin sitä mieltä, että tarvitsemme direktiiviä, jotta valtiot voivat toimia myöskin terrorin vastaisessa taistelussa. Paljon kiitoksia, herra Weber. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Murphyltä? Olkaa hyvä. Thanks, President, and thanks. Kiitoksia herra puhemies, kiitokset, että hyväksytte tämän sinisen kortin. Viittasitte terrorismiin ja kysyisinkin teiltä, ehkäpä komissio, euroryhmä ja muut, jotka haluavat vesittää ihmisoikeuksia, yksityisyysoikeutta juuri tämän terrorismin vastaisen taistelun varjolla. Arvoisa kollega, kukaan ei käytä terrorismia väärin argumenttina saadakseen jotain aikaiseksi, mutta kuitenkin, niin kuin nyt kuulen teidänkin kysymyksestä, niin tämä uhka täytyy ottaa tosissaan ja täytyisi pohtia sitä, miten löydämme nämä terroristit, jotta voimme suojella kansalaisemme. Molemmat aiheet ovat EPPlle tärkeitä. Perusoikeuksien suojeluminen ja terrorismin vastainen taistelu. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Rova Inetfeld. Oh, sorry. Ai, anteeksi. Herra Moraes, kaksi ja puoli minuuttia. I don't mind being confused with Mrs. Minut ehkä, ei minua haittaa ollenkaan, että minut sekoitetaan Roa Intveltiin. Ehkä meissä on jotakin samankaltaisuuksia. Tietojen säilytysdirektiivi hyväksyttiin hyvin vaikeina aikoina. Oman ryhmäni puolesta olemme tyytyväisiä tähän hyvin pitkälle menevään tuttu tuomioon. Tietenkin se hyväksyttiin aikana, kun terroristihyökkäyksiä oli, mutta eihän se ole oikea ainoa syy sille, että tämä tuomio on tärkeä. Monet näistä asioista olivat olemassa jo aikoinaan, eikä niitä ole korjattu. Meidän on tu- tunnustettava tämä ja ryhmämme tunnustaa sen. Tuomio toteaa, että ei ole päästy tasapainoon turvallisuuskysymyksissä kun turvallisuuspalvelut pyrkivät suojelemaan kansalaisia ja suojelemaan perusoikeuksia, yksityisyyttä ja ja niin tieto, tietojen kerääminen pitää olla suhteessa riskiin. Tuomissa todetaan, että tietoja voidaan edelleen säilyttää ja että voimme puuttua näihin turvallisuus- ja terrorismin riskeihin, mutta ei voida kerätä bulkidataa samalla tavalla kuin aikaisemmin, ja tämä on erittäin tärkeää tietojen säilyttäminen ei läpäissyt perusoikeustekstiä. Tämä osoittaa, kuinka korkeatasoista yksityisen syyä meillä on Euroopan puitteissa. Siksi tämä tuomio on niin tärkeä. Tämä tuomio estää toimet, jotka rikkovat perusoikeuksia koskien tietojen suoja yksityisyyttä tarvitaan selkeät oikeutukset ja varotoimet ja kunnon määritelmät vakavalle rikollisuudelle ja tietojen luonteelle ja valvonnalle ja, ja tietoihin pääsyyn pitäisi edellyttää oikeusviranomaisen lupaa. Nyt kysymys kuuluu, mitä seuraavaksi tapahtuu. Meidän parlamentissa tämä mahdollisuus painosta neuvostolle, kuinka, painottaa neuvostolle, kuinka tärkeää on päästä sopimukseen tietopakettista, erityisesti koskien täytäntöpanoa koskeva direktiiviä. Sen pitää olla tämän tuomion kanssa samoilla linjoilla. Parlamentti on jo antanut oman kantansa ja seuraava askel tässä keskustelussa koskee lainsäädännön valmiiksi saattamista. Olemme sanoa, olemme puhuneet tästä aikaisemmin. Live-valiokunnassa on tehty tutkimuksia koskien maassa valvontaa on tärkeää, että neuvostossa tunnistetaan tämän lainsäädäntöpaketin merkitys ja mennään nopeasti eteenpäin niin, että saadaan että voidaan noudattaa tätä merkittävää tuomiota. Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Inetfeld. Thank you. Kiitoksia, herra puhemies. Alkuun saan kiinnittää huomenna siihen seikkaan, että kuten yleensä, niin neuvostoille täällä keskustelussa läsnä. Se on häpeällistä varsinkin kun neuvosto vuonna 2005 painosti parlamenttia kiirehtimään asian käsittelyä hyvinkin lyhyellä aika rajalla. Eli tulos on se, että lainsäädäntö on huonoa. Minä äänestin lainsäädäntöä vastaan, en haluaisi sanoa, että mitä minä sanoin, mutta ehkäpä meidän pitäisi oppia kokemuksistamme ei pidä hoitaa asioita niin, että meidän tekemisiä korjataan tuomioistuimessa. Meidän pitäisi laatia juridisesti vedenpitävää lainsäädäntöä. Siitä on kyse. Kyse on hyvästä politiikasta, mutta myöskin juridisesti oikeudenmukaista politiikasta. Ja mitä tulee tähän tekstiin ja kollega esittämään kommentteihin, tämä on ennen aikaista, sillä saanen muistuttaa teitä siitä, että me olemme odottaneet jo vuosia todellista arviointia ja tähän mennessä jäsenvaltiot eivät ole tehneet yhtään mitään, eivät ole osoittaneet millään muotoa, että maailmasta olisi tullut tämän päätöksen myötä turvallisempi paikka. Ja tästäpä syystä tätä massiivista tietojen säilyttämistä pidetään tuomioistuimen näkökulmasta katsottuna liiallisena toimintana. Ja mitä tulee päätöksen vaikutuksiin, haluaisin kuulla komissiolta, ja halusin kuulla myöskin, että ovatko komissiossa kaikki samaa mieltä, eli minkälainen vaikutus tällä on kansalliseen lainsäädäntöön. Ilmaisesti tätä ei validoida automaattisesti. On ilma- jos tuomioistuin ilmoittaa, että direktiivin perusta on suhteeton, niin miten kansallisella tasolla direktiivo voidaan transponoida siten, että se olisi kuitenkin suhteellisuuden periaatteen mukainen? Entäs tämä kiinte- käänteinen rikkomusmenettely, eli jos jäsenvaltiot eivät suostu muuttamaan kansallista lainsäädäntöä, meiltä ei löydy edes perustuslaki tuomioistuinta, joka voisi tarkistaa kansallisen lainsäädännön perustuslain mukaisuutta. Voisiko olla mahdollista, että kansalliset lainsäädäntömääräykset ovat edelleenkin jatkossa voimassa, vaikkakin niitä käytettäisiin Europolissa? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko Europol silloin rikkomassa lainsäädäntöä? Entä jos teleoperaattorit eivät haluakaan enää kerätä ja säilyttää näitä tietoja kansallisen lainsäädännön mukaan. Ja kuulisin myöskin mielelläni komissiolta, että millä tavalla tämä vaikuttaa muihin ohjelmiin, joissa tietoja kerätään, Eurodac, SWIFT, PNR ja muut. Paraikaa komissio on rahoittamassa kansallisten PNR-tietojen tallentamisjärjestelmiä 14 jäsenvaltiossa. Oletteko sitä mieltä komissio, että tämä olisi laitonta toimintaa? Ja lopuksi vielä komissiolle ja Weberille. Todellakin me haluamme suojella kansalaisiamme, mutta edellyttäen, että meillä on tehokkaita lakeja käytettävissämme. Meillä ei ole olemassa minkäänlaista näyttöä siitä, että tämä nykyinen tietojen säilyttämisjärjestelmä olisi tehokas. Olisiko parempi, että me käyttäisimme tähän tavoitteen saavuttamiseen jotain älykkäämpiä lähestymistapoja? Kiitoksia. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin herra Weberiltä, rouva Inetfeld? Niin, arvoisa kollega, minä puolustin sitä, että hyväksyin tämän. Minä todellakin seison niin takana. Mielestäni direktiivi on myöskin oikeanlainen. Me tarvitsemme uuden tasapaino, mutta konkreettinen kysymys teille. Jos me emme saa uutta ehdotusta komissiolta, ettekä toden, todenne, todennut, että haluatteko sitä vai ette, jos emme saa sitä, niin kansallisella tasolla tilanne lähtee käsistä. Jos, jos nyt katsotaan brittimallia, vähemmän tietosuojaa, niin tästä syystä konkreettinen kysymys liberaaleille. Haluatteko uuden ehdotuksen, jotta tässä voitaisiin täytäntöpanna perusoikeuksia, vai ettekö halua sitä? Haluaisin nyt saada vastauksen tähän konkreettiseen kysymykseen. Kollega Weber, ongelma on päinvastainen. En voi hyväksyä sitä, että jäsenvaltiot eivät lähde muuttamaan kansallista lainsäädäntöä, jos ne ovat ristiriidassa perusoikeuksien kanssa. Ja se, mitä te ehdotatte, on ikään kuin politiikan puhdistamista. Niin tietenkin haluamme suojella kansalaisiamme. Ja toistan sanomani, Meillä on olemassa lainsäädäntöä, joka auttaa pitämään tai turvaamaan kansalaisten tulevaisuuden. Ja minä haluaisin jonkinlaista näyttöä siitä, kun te puolustatte tällaista tietojen säilyttämistä, että tästä olisi todellakin hyötyä. Ja jos kuulittelitte minua tarkkaan, niin kysyin komissiolta, että aikooko se esittää ehdotuksia, joka lähtee aivan toiselta pohjalta, jotain älykästä lainsäädäntöä, joka on omiaan vaalimaan perusoikeuksia ja suojelmaan kansalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sargentini. Kiitoksia herra puhemies. Kymmenen viimeisen kymmenen vuoden aikana Big Data-ilmiö on vain kasvanut kasvamistaan. Poliisilaitos, pol oikeuslaitos ja politiikan tasolla on keskusteltu siitä, että kaikista tallennetaan kaikkia tietoja. Ja tämä tuomioistuimen päätös on yksiselittäinen, eli eurooppalainen lainsäädäntö on sellaista, että sitä ei olisi koskaan pitänyt olla olemassakaan. Nyt pitää lähteä katsomaan tätä tietojen tallentamista uudelta pohjalta ja mahdollisimman pikkaisesti. Mielestäni PNR-järjestelmä on laitanto, laiton sekä ne sopimukset, jotka on tehty Etelä-Korean, Yhdysvaltojen ja Australian kanssa – jotkut maat, kuten Alankomat, haluavat oman PNR-järjestelmän. Ja sitten mitä tulee Swiftiin, minä todellakin toivon, että Europol lopettaa meidän pankkitietojen välittämisen yhdysvaltalaisille, koska se on laitonta. Britti agentit seuraavat meidän sähköpostiviestintää ja muutakin. Meidän täytyy todellakin puuttua tähän. Meidän täytyy nojautua lainsäädäntöä. Tätä järjestelmää ei voida korjata. Me tarvitsemme nyt aivan toisenlaisen lähestymistavan ja mitä pikin miten. Me voimme muuttaa tutkintamenettelyjämme, käyttää tällaista quick freeze lähestymistapaa. Se ei tarvi, vaadi minkälaista uutta lainsäädäntöä, se on nytkin mahdollista, mutta jos jäämme odottamaan lain, valtioiden toimia, hallitusten päätöksiä, niin se tulee kestämään ikuisuuden. Minä todellakin toivon, että internet yrittäjät lopettavat tietojen keräämisen. Me emme voi hyväksyä sitä, tuomioistuimet eivät voi hyväksyä sitä, ja jos täällä poliittisella tasolla ei päätöksiä tehdä, niin kansalaiset reagoivat itse. Todellakin meidän täytyy nyt vaalia yksityisyyttä ja päästä kitkemään pelon siemen. Kiitoksia. Tässä. Kiitoksia edustaja Ernst. Tuomioistuimen tuomio on kaikkein merkittävin tuomio EUn kansalaisten perusoikeuksien vahvistamiseksi viime vuosina. Äh, se, tässä pitäisi perusoikeuskirjan vaikuttaa ja se on myöskin todiste siitä, että EUn täytyy toimia tässä kansalaisoikeuksien puolesta ja haluaisin äh, ryhmäni nimissä kiittää kaikkia aktivisteja Itävallasta, Irlannista, mutta myöskin monia tukijoita Euroopasta, jotka äh, todellakin ovat edistäneet tätä kannetta. Tuomio ottaa hu- asettaa varjoon kaikki aikaisemmat tuomiot. Selkeä on se, että direktiivi on, taka, toimii takautuvasti, tai sitä ei ole enää olemassa. Se ei ole enää voimassa ja tästä syystä sitä ei myöskään voida muuttaa. Tuomioistuin toteaa selvästi, että kukaan mikään tavoite ei oikeuta sitä, että tietoja voitaisiin säilyttää. Ja siteran vielä, koska tämä vaikuttaa koko Euroopan kansalaisryhmän perusoikeuksiin, koska ei ole olemassa mitään eh, selkeää yhteyttä näiden tietojen kohdalla, eikä, eivätkä ne vaikuta turvallisuuteen koska eh, tässä täytyy käyttää vain ainoastaan eh, tuota tarpeellisinta. Tämä liittyy tähän turvallisuusjärjettömyyteen EU:ssa, eli me haluamme, että kaikki direktiivit ja asetukset, jotka sisältävät tällaista, tarkistettaisiin. Tämä liittyy Schengeniin, Europoliin ja Eurodakkiin, jossa esimerkiksi kerätään kerätään tietoja pakolaisista. Tämä on todellakin rasismia. Myöskin SWIFT ja PNR ja kolmannet maat, nämä tiedot ovat mukana. Meidän tulisi nyt käyttää tilannetta hyväksemme ja todeta, että EU-PNR ei tule olemaan. Tämähän nyt täytyy nykyään tehdä selväksi. Myöskin jäsenvaltiossa täytyy välittömästi poistaa kaikki nämä tietojen säilyttämismääräykset, koska ne ovat EUn lakien vastaisia, eikä ole olemassa mitään perustetta EU-laajuisesti. Me vaadimme, että komissio ryhtyy toimiin äh, sellaisia jäsenvaltioita kohtaan, jotka eivät tätä tee. Kuukausi sen jälkeen, kun NSA äh, mietin, mietintömme kautta tuomitsimme nämä toimet, olemme nyt saaneet tuulta purjeisiin nyt me voimme todellakin asettaa tässä ison merkin tämän asian taakse. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Foss. Herra puhemies, paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen. Tuomioistuimen tuomio on hyvä, se selkiyttää tilannetta. Ensinnäkin sen suhteen, minkälaisia mahdollisuuksia tietojen tallentamiseen liittyen on olemassa ja mikä ei ole mahdollista. Toisaalta tässä kerrotaan, mitkä ovat toiminnan rajat. En kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että tästä vain päätellään se, että tietojen tallentamiseen ja säilyttämiseen liittyen ei esitettäisiin komission toimesta minkälaisia ehdotuksia. Mielestäni tämä ei ole hyvä, sillä uhkakuva on muuttunut entisestään pahempaan suuntaan menneisyyteen verrattuna. En voi myöskään hyväksyä tätä siitä syystä, että turvaaukot, jotka edelleenkin ovat olemassa, joihin SWIFT-asiakirja kokonaisuudessa oikeutetusti otetaan esille. Miksi se ei päde tässä yhteydessä? Miksi se ei pätisi laisinkaan unionin alueella? Enkä voi hyväksyä myöskään siitä syystä tätä asiaa, koska yhtäältä vedotaan artiklassa 6 perusoikeuskirjassa juuri vapauteen, mutta myöskin turvallisuuteen. Ja näin myöskin tuomioistuin toteaa tuomiossaan. Vakavan rikollisuuden vastainen taistelu, sen tarkoituksena on taata turvallisuus yhteiskunnassa. Päätöstä en voi hyväksyä myöskään siksi, että koska valtiohan yksin saa hoitaa rikosoikeudelliset tutkimukset, mutta jatkossa tuhansissa tapauksissa tämä ei olisi enää mahdollista. Nyt herääkin kysymys, että siirrytäänkö tässä oman käden juridiikkaan, kun valtio ei saa enää asioita hoitaa. Minun mielestäni oikeusvaltion periaatteen näkökulmasta katsottuna tämä ei ole hyväksyttävää, sillä tämä tarkoittaa sitä, että lainvalvontaviranomaiset eivät voi ryhtyä enää toimiin, nykyisen teknologian tilanteen huomioiden. Kyllähän lainsäätäjän pitää varmistaa, että turvataso olisi mahdollisimman korkea. Sellainen, jossa huomioidaan vallitseva tilanne. Ilman tällaista lainsäädäntöä sellaista emme voi taata. Kyse on myöskin kansalaisten luottamuksesta poliisilaitokseen, lainvalvontaviranomaistahoon ja oikeusjärjestelmään sinänsä, mutta myöskin koko oikeusvaltioon. Enkä voi hyväksyä myöskään sella, tätä esitettyä asennetta, sillä tässä ei huomioida uhrien oikeutetut odotukset, koska uhrit jäisivät tämän myötä yksin. Tästä syystä me tarvitsemme tuomioistuimen vaatimaa tasapainoa, että yhtäältä katsotaan kansalaisten oikeuksia, eli heidän tietoja on suojattava, mutta toisaalta rikokset on selvitettävä uhreille ja omaisille en halua jälkikäteen sanoa, että emme nyt vain tehneet kaikkeamme rikosten selvittämiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia paljon, herra Foss. Hyväksyttekö sinisen kortin? Koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä, koska näitä sinisiä kortteja nyt tässä on, niin pyytäisin, että muodostakaa ainoastaan kysymyksiä. Edustaja Inet Feld, saatte puheenvuoron. Arvoisa kollega Foss, arvoisa EPP, viittaatteko tässä nyt siihen, että Euroopan yhteisen tuomioistuin ei olisi pohtinut Euroopan kansalaisten turvallisuutta? Voisitteko tarjota meille? Niin, haluaisin vastauksen kysymykseen. Voisitteko myöskin tarjota meille kahdeksan vuoden jälkeen, kun sitä on siis pyydetty kahdeksan vuotta, miten Eh, henkilökohtaisten tietojen massiivinen säilyttäminen on vaikuttanut ei ainoastaan televiestintätiedot, vaan kaiken näköiset tiedot, jotka eivät ole mitenkään eh, terroristi, eh, terrorismia tässä tai siihen vaikuttaneet. Ja, meine Frage geht in die gleiche kysymys. Jos katsotte tuomiota kohta 59, siinä sanotaan selkeästi, että tietojen säilyttäminen säilyttäminen ja tällaisten tietojen säilyttäminen ei estä terrorismia. Tämä ei ole minun lausumani, vaan tämä asia löytyy itse tuomioistuimen tuomiosta. Ja väitättekö todellakin, että lainvalvontaviranomaiset eivät keräisi minkäänlaisia tietoja? erilaisia, muunkinlaisia tietoja on olemassa ja muunlaisia tietokantoja. Kiitoksia. No niin, ensinnäkin kaikki nämä viestintätiedot, e, niitä ei enää sitten ole olemassa, kun näitä tietoja ei ole, eikä niitä voi myöskään sitten käyttää takautuvasti tai juridisesti pätevästi sitten e, jotakin todistaa myöhemmin. Ja tämä on juuri se kysymys e, tai asia, mistä tässä on kyse. Totta kai nyt voidaan jotenkin etukäteen tässä valvoa tai selvittää asioita, mutta tässähän täytyy myöskin tarkastella näitä tietoja ja katsoa, että onko joku nyt tehnyt jotakin, siis ei ainoastaan, että ennaltaehkäistään tietoja, vaan myöskin, että tässä nyt sitten näitä tietoja käytetään lainvalvontaviranomaisten taholta. No sitten mitä tulee tuomioistuimeen? No Tuomioistuimen täytyy tässä toimia lakien mukaisesti, perusoikeuksien mukaisesti, eikä niin kuin lainsäätäjät tai poliitikot pohtivat, miten sitten ehkä voitaisiin vielä jotain tehdä, koska tuomiosta ei löydy rajoja siitä, eh, että missä yksittäisen ihmisen eh, turvallisuus voisi liittyä näihin tietoihin. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Lopes kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Vähän yli viikko sitten unionin tuomioistuin Luxemburgissa julisti, että tämä direktiivi, joka koskee tietojen talletusta vuodelta 2006, ei sovi yhteen yhteisen säännöstön kanssa tuolloin välittömästi juristina ja äh, kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajana totesin, että tämä oli loistava uutinen 500 miljoonalle eurooppalaiselle juridisista syistä, mutta myös erityisesti poliittisista, sosiaalisista ja demokraattisista syistä, juridisista syistä siksi, että tuomioistuin antoi todella selkeyttävän tuomion, jossa se vahvistaa olevansa sitoutunut näihin sitoumuksiin ja jota on tehty, ja demokraattiseen vapauksiin perustuvaan Euroopan Ilman tällaista suhteellisuutta, jolla oikeutettaisiin tietojen säilyttäminen, pelkästään tämä tietojen massiivinen säilyttäminen on, ei ole yhtään sopiva Euroopan yhteisön säännösten kanssa. Näin unionin tuomioistuin käyttää validointi kriteerinä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, eli se vahvistaa omaa rooliaan perustusoikeudellisena tuomioistuimena, joka on sitoutunut perusoikeuksiin todella perusoikeuksien kannalta tämä on loistava uutinen, mutta se on poliittisesti, sosiaalisesti ja demokraattisesti erittäin tärkeä, koska siinä selvästi sanotaan, että ne, jotka aikovat tehdä Euroopan unionista pelkästään lomppumattoman keskustelun eurosta, sisämarkkinoista ja rahoituskriisistä, jotka haluavat, että unioni olisi pelkästään rahoitusunioni tai parhaimmillaankin vain talousunioni. Heidän on tiedettävä, että unioni on, on myös pidettävä kiinni kansalaisten perusoikeuksista. Euroopan unioni on, huole, on oltava huolissaan ja vahvistettava näitä oikeuksia. On erittäin tärkeää, ja välttämätöntä tietää ennen vaaleja 25. toukokuuta, että meillä on työtä tehtävänä, jotta voimme paremmin vielä taata ja varmistaa eurooppalaisten oikeudet yksityisyyden ja luottamuksellisuuden viestinnässä. Tämä on tehtävä, joka ei kuulu vain jäsenvaltiolle, vaan myös tälle parlamentille toisena lainsäätäjänä ja perusjoukoksien puolustajana. Ja siksi on aivan välttämätöntä varmistaa. Paljon kiitoksia edustaja Lopes Aguiar pyytäisin jälleen kerran, että pidätte kiinni puheajastanne. Me olemme myöhässä seuraavaksi. Edustaja Ludford. Thank you, thank you President. The court Herra puhemies, tämä tuomio on erittäin tärkeä EUn tietoturvaan liittyen ja laajemminkin, koska tässä asetetaan rajat sen suhteen, mikä on suvaittavissa ja mikä ei silloin, kun puhutaan oikeuksista ja turvallisuuden vaalimisesta Tästä on keskusteltu jo ainakin 15 vuoden ajan niin kauan kuin minä olen parlamentissa ollut ja tämä on vain muuttunut aina hankalammaksi juuri online-tieto ja online-viestinnän aikakautena. Liberaalien edustajana en missään nimessä voi hyväksyä direktiiviehdotusta, joka laadittiin vuonna 2005 ottaen huomioon Alex Alvaron suositukset – kollega Inetfeld totesi, että tämä on klassinen esimerkki, esimerkki politiikan puhdistamisesta. Aikanaan, kun Briteillä oli neuvostossa puheenjohtajuus, niin silloin tämä runottiin läpi. Silloin Labour-puolueen puheenjohtaja Charles Clark runnoi tämän läpi, mutta tällaista pakollista järjestelmää ei saatu Briten saarilla aikaiseksi, joten tästä ei syntynyt brittilainsäädäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että asia runnotaan Brysselissä läpi kansanpuolueen sosialistien voimin. Se on todellinen epämiellyttävä esimerkki tällaisesta poliittisesta puhta- puhtaaksi pesusta. Kun puhutaan laajamittaisesta tietojen säilyttämisestä, niin tuomioistuimen mukaan tämä on todellinen ihmis, yksityisoikeuden ja henkilötiedon suojan vastainen rikkomus. Jäsenvaltion on todellakin nyt lähdettävä muuttamaan kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä, jotta se olisi tuomion mukainen. Jos jäsenvaltiot eivät näin tee, niin kansalliset tuomioistuimet puuttuvat takula asiaan. Hallitusten tietenkin täytyy suojella kansalaisiaan terrorismilta ja vakavalta rikollisuudelta, mutta heidän täytyy katsoa, ettei tietoja perusteettomasti säilytetä. Tässä mennään aivan liian pitkälle. Eli tähän hän tuomioistuin päätöksessään viittasi. Tietojen laajamittainen kerääminen ja vakoileminen linkitettynä tällaiseen valvontaan ilman sen kummempaa mm, valvontaa, niin sitä ei voida perustella terrorismin vastaisella taistelulla. Me emme voi tätä perustella pelkästään rikollisuuden vastaisella taistelulla. Tiedän, että tuomioistuin kritisoi juuri sitä, että tietoja voitaisiin käyttää ilman aikaisempaa tuomioistuimen päätöstä. Joten tässä täytyy nyt todellakin vaalia yksityiselämää ja henkilötietojen suojaa. Toivottavasti nyt voidaan päästä eroon tästä ylitsepaisuvasta valvontajärjestelmästä. Katsotaan, minkälainen vaikutus tällä on PNR ja SWIFT-sopimuksiin. Me voimme olla ylpeitä parlamentin tekemästä työstä tällä alalla. Eli että olemme kyseenalaistaneet tällaista laajamittaista tietojen säilyttämistä. Kiitos kuuluu erityisesti kollega Moraisille. Hän on tehnyt kunniakasta työtä. Me vaadimme vastauksia hyvinkin hankaliin kysymyksiin. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi sitten edustaja Lunacek. Niin, paljon kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. 8.4. tänä vuonna, siis muutama päivä sitten, tuomioistuin teki päätöksen ja tämä on todellakin vapautus ö, ihmisoikeuksille tällä mantereella 50 miljoonalle ihmiselle. Niin kuin tässä edustaja Sargentini jo totesi, tässä on tehty päätös pelottelua vastaan ja perusoikeuksien puolesta ja haluan nyt todellakin kiittää siitä. Minä haluan nyt tässä puhua hiukan historiasta, miten tämä kivi ylipäätänsä lähti liikkeelle. Tämä oli alkuvuonna 2012, kun vihreä itävaltalainen kollegani Albert Steinhauser teki päätöksen, sitä, että Itävallan perustuslaki tuomioistuimessa nostaa kanteen tietojen säilyttämiseen liittyen. Tämä kesti muutaman kuukauden ja 11 139 allekirjoitusta kerättiin. Omani oli mukana ja tämä on suurin Itävallassa tehty perustuslakikanne. Perustuslakituomioistuin Itävallassa myöskin otti tämän asian käsittelyyn ja kanne perustui näille asioille, joista tänään jo puhuttiin. Eli tässä perusoikeuksia loukattiin ilman, että tässä pystyttäisiin esimerkiksi taistelemaan voimakasta rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Vaikka nyt yksittäisiä tapauksia olisikin, niin tämä, tässä ei käytetty mitään välineitä. Ja nämä yksittäiset tapaukset, jos nyt niillä olisi myönteisiä vaikutuksia, niin ei sekään ole varmaa. Nämä äh, suuret äh, yksityisyyden loukkaukset olivat suhteettomia. Olen iloinen siitä, että perustuslakituomioistuin sitten lähti tuomioistuimen, EU-tuomioistuimen pakeille – ja nämä huolenaiheet eh, otettiin vakavasti, tätä tuettiin. Tämä oli suhteetonta ja myöskin tehotonta tuomioistuimen mielestä, joten tämän tuomion kautta käy selväksi se, että tietojen säilyttäminen ja lait, joita kansallisella tasolla on, ne, niistä pitäisi päästä eroon. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Virgia. monsieur le président kiitoksia puhemies on totta että tuomioistuin kuvasi tämän direktiivin se eh, direktiivi hyväksyttiin eh, Madridin ja Lontoon iskujen jälkeen 2005 eh, Terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus edellyttävät toimia, joilla voidaan suojella kansalaisia, mutta ei miten tahansa. Tuomioistuin on muistuttanut aivan oikein tarpeesta Eh, jonka mukaan lainsäätäjän on pidettävä kiinni perusoikeuksista ja periaatteista, jotka koskevat tätä alaa muun muassa suhteellisuusperiaatteesta on pidettävä kiinni. Direktiivissä otettiin eh, suhteeton mekanismi näitä eh, televiestintä ja niin, niin internetpalvelujen tarjoajia varten koskien, koskien erilaisia teknisiä tietoja koskien viestintää ja paikallistietoja. Kyseessä oli yleinen massa massiivinen tietojenkeruu, joka tätä Nyt meillä on myös tutkintovaliokunnan tullut sitä, että meillä on hyvä metodin poliisivoimatkin ovat itse sanoneet, että ainoastaan kohdennetut toimet ovat tehokkaita ja tästä syystä pyritään nyt tasapainoon. Kansalaisjärjestöt korostivat tätä jo aikanaan ja myös silloin, kun laki otettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, sitä protestoitiin monista syistä ja monissa monissa perustuslakivalituomioistuimissa direktiivi todettiin perustusoikeuksien vastaiseksi. Tuomioistuin totesi, että tässä, tällä direktiivillä ne rikottiin yksityiselämän henkilöt, ja henkilötietojen ja, ja, ja kyseenalaistettiin tämä tietojen keruun, kun ihmisiä ei myöskään siitä varoitettu. Monet meistä täällä ovat jo lakkaamatta toistaneet samaa jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet tämän osaksi kansallista lainsäädäntöä, heidän on keskeytettävä toimintapana välittömästi. Ja kun tätä uudistetaan, niin se uudistus pitää vastata tuomioistuimen tuomiota. Olisi erittäin hyvä, että, että komissio toimisi perusoikeuksien kanssa yhtä tehokkaasti kuin muualla. Nyt jo vuosia on pyritty tällaiseen pakkotoimipolitiikkaan mukaan lukien SWIFT, PNR ja Sefarbor-sopimukset Yhdysvaltojen kanssa. Kaikki kansainväliset sopimukset tällä alalla pitää keskeyttää, niiden täytäntöön pitää keskeyttää, samoin kuin kaikki eurooppalainen lainsäädäntö, joka rikkoo näitä oikeuksia. Ja kerrankin mm, sanat ja, sanot ja teot vastaisivat toisiaan kansalaiset voivat olla tyytyväisiä. tyytyväisiä. On tärkeää, että arvoja täällä kunnioitetaan ja toivotaan, että päästään tällä alalla eteenpäin. Very much and we continue. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelly. Bon, I think whether uh, people were in favor of this directive. Meidän täytyy muistaa, että unionissa tuomioistuimen pitää tehdä itsenäisiä päätöksiä se on tietenkin hyvä periaate ja ne täytyy huomioida. Sekä Itävallassa että Irlannissa tämä asia nyt huomioidaan. Mielestäni tässä ei tarvitse olla ymmällään, sillä kun katsotaan mihin me pyrimme, niin sehän on perusoikeuksien vaaliminen juuri unionissa. Mehän aina sanomme, että kaikilla pitäisi olla nämä oikeudet. Tämä tuomio osoittaa va- rikollisuuden vastainen taistelu. Siihen liittyen tuomioistuin on sitä mieltä, että unionin lainsäädäntö on mennyt liian pitkälle suhteellisuuden periaatteeseen suhteutettuna. Eli tässä ei huomioida perusoikeuksia riittävässä määrin ja ei varmisteta, että tässä puhutaan vain ehdottamattoman välttämättömän. Meidän täytyy varmistaa, ettei tässä mennä liian pitkälle ja että nykyaikana, kun ihmiset yhä enemmän käyttävät internetiä, että ihmiset todellakin voivat olla varmoja siitä, että heidän tietonsa ovat turvassa ja että noudatetaan lainsäädäntöä ja että la- viranomaiset toimivat tuomioistuimen viitottamalla tiellä ja tätä nyt meidän täytyy vain, tämä täytyy vain varmistaa. Kiitoksia. Madame. Kiitoksia. Seuraava puhuja on edustaja Guillaume. Madame la commissaire. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Näiden viime vuosien aikana parlamentti on ollut aina johtamassa taistelua henkilötietojen puolustamiseksi. Viime viikon tuomio Luxemburgin tuomioistuimesta osoittaa, että emme ole aivan yksin tässä taistelussa. Tiedän, että olette tästä yhtä mieltä. Tuomioistuin totesi, että en direkt direktiivi, joka koskee henkilötietojen suojaa sen äh, säilyttämistä, niin sen tavoitteet ovat kyllä legitiimejä, mutta mutta kun kyseessä on kaikki, kaikkien eurooppalaisten käyttäjien tietojen säilyttäminen, se ei ole suhteellisuusperiaatteen mukaista, vaan kyseessä on eurooppalaisten yksityisyyden rikkominen. Direktiivi hyväksyttiin 25 erikoisissa olosuhteissa iskujen jälkeen. Tämä tiedämme kyllä. Euroopan komissio viime vuonna arviossaankin tätä analysoi tekniikan avulla voidaan kerätä niin sanottua big dataa ja voidaan kerätä monen tyyppistä tietoa. Millaisia päätelmiä tästä voidaan tehdä Tuomio on vahva viesti neuvostolle. Henkilötietojen suojapaketti on tarpeellisempi kuin koskaan. Ne voidaan suojella eurooppalaisille ja, ja palauttaa luottamus Euroopan unionin tuomioelimiin. Henkilötietojen säilyttämistä on tehty niin paljon, että voidaan pitää sitä väärinkäytöksenä. Toki terrorismi ja niin järjestäytynyt rikollisuus on suuri uhka, mutta se ei saa uhata kuitenkaan ihmisten yksityisyyttä. Me odotamme seuraavalta komissiolta uutta tekstiä mahdollisimman pian, näin ainakin toivomme. And just now... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wikström. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies tämä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös tietojen säilyttämisestä on todellakin erittäin tärkeä päätös. Tämä on todella äärimmäisen tärkeä tuomio ja tästä syystä direktiivi täytyy myöskin täytäntöön panna niin, että tietojen säilyttäminen tapahtuu perusoikeuskirjan mukaisesti. Tuomioistuin nimittäin toteaa, että tietojen säilyttäminen ei ole näiden perusoikeuksien ja vapauksien mukainen. Ja mielestäni on myöskin hyvä, että tuomioistuin toteaa tämän täysin selväksi, koska tässä nyt ei mitään epäilyksen sijaa enää ole. Me asetamme erittäin korkeat odotukset jäsenvaltioita kohtaan perusoikeuksien suojelemisessa. Ja totta kai tässä täytyy myöskin EU-oikeutta noudattaa. Meillä on nyt tämän tuomion kautta mahdollisuus parantaa oikeuskäytäntöä ja tässä mielestäni esimerkiksi sähköisen tiedon säilyttäminen, sen pitäisi liittyä ainoastaan rikollisuuteen. Ja myöskin tässä kansalliset täytäntöönpanomääräykset täytyy ottaa huomioon ja jäsenvaltioita täytyy pitäytyä niissä ja myöskin tuomioistuimen tuomiossa. Ja totta kai myöskin voidaan esittää kysymys, että voimmeko tai käytämmekö tässä nyt asetuksia vai direktiivejä, koska asetuksethan niitä täytyy soveltaa suoraan, niitä ei tarvitse muuttaa kansalliseksi lainsäädännöksi. Tämä on hankalaa myöskin. Hankala pitää huoli siitä, että se tapahtuu oikealla tavalla. Tästä syystä meidän tulisi tulevaisuudessa keskittyä enemmän asetuksiin kuin direktiiviin. Arvoisa puhemies, minä haluaisin tänään todeta, että pidän erityisen hyvänä sitä, että komissio haluaa maksaa nämä sakot Ruotsille takaisin, koska oltiin sitä mieltä, että me olemme täytäntöpane direktiiviä hyvissä ajoin ja nyt haluan tässä päättääkin näihin kiitoksiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schlüter, kaksi minuuttia. Minäkin olen erittäin iloinen siitä, että vihdoinkin kahdeksan vuotta tappiollisen äänestyksen jälkeen tuomioistuimen ansiosta tämä kallis, idioottimainen, laiton, toimintakyvytön järjestelmä on saatu pois päiväjärjestyksestä. Kahdeksan vuoden ajan perusoikeuksia on loukattu räikeästi. Näiltä olisi voitu välttyä, mikäli olisimme kuunnelleet tietosuojavaltuutettua hänen kriittisissä kommenteissaan, mutta me emme korvamme lotkauttaneet niille. Mutta tuomioistuin korjasi tilanteen. Minä toivon, että kaikki unionin jäsenvaltiot toimivat tuomio mukaisesti ja ettei missään maassa enää toimita näin laittomalla tavalla. Lisäksi tässä täytyy muistuttaa myöskin siitä, että tehokkuudesta ei voida puhua. 0,006 prosenttia tapauksista saatiin ehkä selvitettyä tällaisen lainsäädännön myötä, näin ainakin Saksassa. Harvoin on yhtä tehottomia lainsäädäntötekstejä laadittu. Ja kun katsotaan tuomioistuimen tuomiota, niin siinä kritisoidaan tiettyjä periaatteita. Eli tämä valtava tietomäärä, joita kerätään kaikista ihmisistä ja henkilötiedot, jotka voivat olla erittäin arkaluonteisia ja sitten näiden tietojen ö, saatavuus. Tämä kritiikki perust, sitä voidaan soveltaa yhtä lailla SWIFT- ja PNR-sopimuksiin ja myöskin nykyiseen kansalai, kansalliseen lainsäädäntöön, kuten ruotsalaiseen FSA-lainsäädäntöön. Me toivomme, että vastaavanlaisiin lainsäädäntöteksteihin paneudutaan jatkossa, sillä me tiedämme, että on olemassa myöskin kansallista lainsäädäntöä, jotka joudutaan ottamaan uudestaan tutkinnan kohteeksi tämän tuomion hyväksymisen myötä. Ja kuulisin mielelläni komissiolta, että milloin se aikoo ryhtyä näitä asioita tutkimaan, jotta voimme välttyä tällaisilta ongelmilta jatkossa. Kiitoksia. Edustaja Murphy. Kiitoksia. että päätös ei olisi voinut tulla parempaan aikaan. Maailmassa ollaan tietoisia tällaista massavalvonnasta, jonka uhrina olemme. Tämä on isku yksityisyyttä varten vastaan niin sanotun sodan terrorismia vastaan nojalla. Snowdenkin tästä puhunut, että olen tyytyväinen siitä, että tuomioistuin teki tyhjäksi tämän urkioiden peruskirjan. Täällä on hyvin ironisiakin kom- kommentteja. Te- teidän ryhmänne kuitenkin mahdollisti sen, että kahdeksan vuotta sitten tämä direktiivi hyväksyttiin. Nyt sanovat, että tämä on hyvä ja lisätte, että oikeastaan on kuitenkin, kuitenkin vielä jatkettavaa taistelua terrorismia vastaan, joten eivät he oikeastaan tunnusta tätä tuomiota. Erilaiset yhtiöt voivat seurata ihmisiä, teksta, tekstiviestejä, sähköposteja ja puheluita kahden vuoden ajan – meidän olisi nyt kiitettävää aktiivisteja kaikille Euroopassa, myös Irlannissa siitä, että he ovat näitä asiaa ajaneet ja menneet näitä tuomioistuimeihin. Irlannissakin on kyseenalaistettu Irlannin taitojen säilytyslainsäädäntö. Eihän tämä ole vielä valmista, koska kaikissa eri maissa on, kuitenkin on kansallista lainsäädäntöä, jo joka, jota olisi kyseenalaistettava alhaalta päin, mikäli, mikäli komissio ei sitä ylhäältä päin tee niin kuin sen pitäisi. Lainsäädäntöhän ei ole suhteellista. Tämä on voitto. Täällä on kuitenkin kuunneltu EPPn kommentteja ja komission edustajan kommentteja, jotka ovat hyvin huolestuttavia kun todetaan, että ollaan hyvin vakavasti sitoutuneita terrorismin vastaisen taisteluun. En ymmärrä, mitä tekemistä sillä on tämä tuomio istumen kanssa. Tarkoittaako se, että tarvitaan lisää epädemokraattista isovelipolitiikkaa Euroopassa vai? Ja niitä käytetään edelleen tekosyynä ihmisten yksityisyyden rikkomiseksi. Kiitoksia seuraavaksi herra Biden Holzer. Kiitoksia tämä tuomio tietojen säilyttämisestä on merkittävä oikeuskäytäntöä. Heribert Brandt, saksalainen lehtimies, toteaa, että eh, tämä, tässä perusoikeuksia suojellaan. No, eh, tämä on historiallinen hetki tietosuojassa. Tämä on tärkeää niille, eh, jotka ovat sitä mieltä, että kun näitä tietoja säästetään, niin, että se johtaisi turvallisuuden kasvamiseen. Tuomioistuin toteaa ennemminkin, että se, että tässä jatkuvasti kansalaisia valvotaan, niin aiheuttaa epävarmuutta. Tämä, tässä myöskin loukataan perusoikeuksia, eikä se sovi eurooppalaisen lainsäädäntöön tuomarien mukaan tässä loukataan suhteellisuutta, suhteellisuutta ja perus, perustelluisuutta. No se, että tämä nyt toimii, niin meidän täytyy ottaa asia vakavasti. Eurooppalaiselle lainsäätäjälle tuomio tarkoittaa sitä, että se täytyy panna täytäntöön ja täytyy myöskin valvoa sitä, että puitteet toimivat ja tässä täytyy katsoa, että onko järkevää ylipäätään tietoja säilyttää. Se on aivan oikeutettu kysymys. Tässä täytyy myöskin ottaa huomioon kansalaisten huolenaiheet. Eurooppalainen lainsäätäjä joutuu nyt myöskin ottamaan hieman e-privacy-direktiivin ja PNR ja SWIFTin ja täytyy tarkistaa, ovatko ne yhteensopivat. Tämä täytyy tehdä nopeasti. Jäsenvaltioiden tulee myöskin tarkistaa omaa oikeuskäytäntönsä, koska he eivät voi enää vedota eurooppalaiseen lakiin. Lakeja täytyy sopeuttaa ja poistaa. No kuitenkaan näitä tietoja ei enää voida näin säilyttää. Kiitoksia. Seuraava on edustaja Hirsch. Arvoisat kollegat, Tällaisella muistitikulla voitaisiin tallentaa miljoonien kansalaisten tiedot. Kuka on soittanut kenellekin, milloin, mitä viestejä on lähetelty. Näitä perusteettomia tietojen keruu tapahtumia. Sitä ei enää tule tapahtumaan ja jokainen meistä on oikeastaan epäiltynä tämän nykyisen järjestelmän mukaan, mutta eihän tämä näin voi mennä. Minä todellakin vaadin komissiolta että se pyytäisi anteeksi eurooppalaisilta juuri sitä, että vuosien ajan se on vain vakoillut ja urkkinut. Sitä me emme voi suvaita, kun kyse on aivan kunniallisista kansalaisista. Ja kun katsotaan tuomiota, niin se on tuori ja konservatiivien edustaja kollega Weber jo tänään vaatii uutta direktiiviehdotusta aiheeseen liittyen. Tämä on aivan uskomatonta. Te todellakin poljette kansan, kansalaisten oikeuksia jaloin. Te ette voi aina vedota rikollisuuteen ja terrorismiin. Saksa on oiva esimerkki aikanaan. Liberaalien oikeusministeri Sabine Lothar Schnarrenberg äh, esti sen, että tietojen säilyttämisjärjestelmä otettiin käyttöön ja poliisi on tehnyt erinomaista työtä. Tämä on oikeastaan jo aivan älytöntä, että väitetään, että poliisi tarvitsee näitä tietoja suojellakseen kansalaisia. Ei se pidä paikkaansa. Tietoja ei tarvitse säilyttää ei kansallisella eikä eurooppalaisella tasolla. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Sippel, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia. Euroopan yhteisön tuomioistuin on tässä päässyt eroon eurooppalaisesta tietoisen direktiivistä. No totta kai kansalaisia pitää suojella, mutta perusoikeudet ovat voimassa. Tässä ei kritisoida ainoastaan yksittäisiä yksityiskohtia näistä säilytysajoista, vaan se tekee selväksi myöskin sen, että direktiivin tavoite ei oikota sitä, että kaikkien ihmisten tiedot tulisi säilyttää. Joten perusoikeutemme ja tärkeät oikeusvaltioperiaatteet, kuten osoitus syyttömyydestä ovat tulevien päätösten keskiössä. Tuomioistuimen päätöksen jälkeen ja ainoastaan yksi kysymys, aikooko komissio tehdä uuden ehdotuksen vai onko tietojen säilyttämisasia nyt putsattu pois pöydältä. No kuitenkin tässä voidaan esittää myöskin toinen kysymys. Jos eurooppalainen direktiivi ei ole yhteensopivaa perusoikeuskirjan kanssa, eikö tämä sitten myöskin kosketa täytäntöpanoa jäsenvaltioissa. No mielestäni ainakin olisi johdonmukaista, eh, että kaikki eh, kansalliset täytäntöpanot keskeytettäisiin tai niihin edes ryhdyttäisiin. Ja tämä pätee tietysti myöskin kaikki, kaikkiin eh, tietosäilytykseen, Swiftiin, lentotietomatkusta ja niin poispäin. Kun ajatellaan nyt tietosuojakeskusteluja eri yhteyksissä. Ja tietojen käyttöä ei enää edes voi valvoa. Meidän täytyy tehdä uudestaan selväksi se, miten perusoikeudet ja vapaudet voivat tulla suojeluksi myöskin digitaalisena aikakautena. Me tarvitsemme nyt selkeää arvojemme muistamista ja myöskin periaatteet ja oikeusvaltioperiaatteet täytyy ottaa huomioon. Myöskin Eurooppa tarvitsee tässä uuden alun. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Sitten edustaja Gomes. Aha, hän ei ole täällä. Eli sitten eh, ilman puhujalistaa ensimmäiseksi edustaja Tarabella, minuutti. Madame la commissaire, monsieur le président. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. Tuomioistuin totesi tuomiossaan, että Euroopan direktiivi rikkoo laajalla tavalla ja erityisen vakavasti perusoikeuksia, mitä tulee yksityiselämän suojaan ja henkilötietojen suojaan eikä tätä ole rajattu riittävällä tavalla. Olen yhtä mieltä tästä lausunnosta, kun yksityistietoja säilytetään oikeutta, ilman oikeutusta, sitä ei ole hyväksyä 2006 direktiivi on siis kirjoitettava uudelleen, samoin kuin monet kansalliset lainsäädännöt, jotka perustuvat tälle direktiiville SWIFT, Sääntely mainittiin täällä jo, ja usein aivan liiallisesti kerätään tietoja ja siitä aiheutuu haittaa kansalaisten yksityiselämän suojalle. Meillä on nyt mahdollisuus kyseenalaista osa näistä sopimuksista, vapaakauppaneuvotteluja käydään Yhdysvaltojen kanssa. Siellä yksityistietoja säilytetään ja käsitellään miten halutaan nyt lopultakin tuomioistuin Oh, oli yhtä mieltä kanssamme yksityisyyden suojasta, jonka kieltäminen on vakava rikkomus kaikille eurooppalaisille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Engström, minuutti. Tack, herr talman. Ja, EU-domstolen har nu... Kiitoksia, puhemies. Niin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuinhan on todennut, että direktiivi on laiton se on perusoikeuksien vastainen ja tästä syystä se on automaattisesti pätemätön. Mutta niin kuin tässä jo aikaisemmin todettiin, kansal, kansalliset toimenpiteet direktiivin täytäntöönpanemiseksi ovat vielä voimassa. Komission jäsen Malmström on vastuussa ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisesta jäsenvaltiossa. Tästä syystä olisinkin kuullut mielelläni komission jäseneltä, mitä se aiko, hän aikoo tehdä, jotta jäsenvaltiot vetävät nämä ähm, määräykset pois. Tämä pätee myöskin omaan maahamme, Ruotsiin. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta se voi varmistaa, että nämä lait vedetään mahdollisimman nopeasti pois? Ja sitten SWIFT. SWIFT-sopimushan on samojen asioiden vastainen kuin mitä tuomioistuin kritisoi, eli tämä massiivinen tietojen säilyttäminen niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät ole mitään rikosta tehneet. Aiotteko varmistaa sen, että SWIFT-sopimus tässä keskeytetään? Kiitoksia. Nyt sitten edustaja Gomes saa puheenvuoron minuutiksi. Kiitoksia puhemies. Tässä oli vähän sekaannusta. En ollut valmistautunut puheenvuoron varten, mutta haluaisin kuitenkin käyttää puheenvuoron ja onnitella tästä hyvästä tuomioista Sillä on selkeitä vaikutuksia sekä direktiiviin että kansallisen lainsäädäntö. Siksi komission on puututtava tilanteeseen niin, että todellakin kumotaan tämä direktiivi ja kansallisten viranomaisten on jälleen noudatettava henkilötietojen suojaa. Tällä on vaikutusta myös SWIFT-sopimukseen ja muihin sopimuksiin, joita olemme neuvotelleet. On tärkeää, että Yhdysvallatkin takaavat muutoksen hakuoikeudet ja hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksen hakukeinot. Tämä on tärkeää myös Euroopan kansalaisille ja Yhdysvaltalaisille. Kiitos. Just... Kiitoksia seuraavaksi pyytäisin komission jäsen Malmströmiä käyttämään tässä loppupuheenvuoron. Paljon kiitoksia herra puhemies, arvoisat edustajat. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kuten alkuun totesin, niin me olemme tyytyväisiä tähän tuomioistuimen lausuman tuomioon, koska siinä selkeästi kerrotaan, miten mekin olemme viime vuosien aikana kritisoineet järjestelmää. Me arvioimme, minkälaisia vaikutuksia tuomiolla on, mutta se vaatii oman aikansa. Meidän täytyy tarkkaan pohtia asiaa oikeudellisten asiantuntijoiden kanssa, mutta asia on tässä vaiheessa jo siltä osin selvää, että kuten tekin totesitte, niin tämä pätemättömyys astuu välittömästi voita, voimaan. Se tarkoittaa sitä, että me palaamme siihen tilanteeseen, joka vallitsisi ennen vuotta 2006, kun direktiivi astui voimaan. Tästäpä syystä komissio ryhtyikin kaikkiin toimiin, jotta Saksaa vastaan nostettu juttu, sitä äh, luovutaan ja sitten tämä maksu Ruotsille suoritetaan. Ja tuomiosta käy myöskin selkeästi ilmi, että kansallinen lainsäädäntö ei suoraan ole linkitetty tähän tuomioon tuomi, kansallisella tasolla täytyy katsoa, että tarvitseeko kansallista lainsäädäntöä muuttaa. Eli kansallinen tuomioistuin päättää siitä, että kunnioitetaanko perusoikeuksia vaaditulla tavalla. Täällä viitattiin TFTP-sopimukseen ja PNR-sopimukseen. Kuten sanottu, me tarkkaan arvioimme uudelleen tilannetta, mutta sopimuksessa annetaan riittävät turvatakeet ja niitä tarkastellaan säännönmukaisesti tässä mukana on myöskin tietosuojavaltuutettuja, joten minä en usko, että tämän tuomion ja näiden sopimusten välillä olisi yhteyttä olemassa, mutta kuten sanottu, tähän ehkä vielä palataan. Mitä tulee eurooppalaiseen PNR-direktiiviehdotukseen, ja josta olemme täällä jo keskustelleet useampaan otteeseen, niin siihen liittyen totesin, että niitä ei voida verrata toisiinsa. PNR-direktiivi käsittelee kaikkia niitä kysymyksiä ja huolenaiheita, joita tuomioistuimen tuomiossa tietojen säilyttämiseen liittyen esitetään. Tietojen saatavuutta rajataan. Kyse on rajallisesta käytöstä. Kyse on vain ainoastaan vakavan rikollisuuden ja terrorismin vastaiseen taisteluun käytettävistä tiedoista. Muuhun tietoja ei saada käyttää. Lisäksi meillä on turvatakeita varmistaaksemme, että tiedot ovat turvassa. Kuten sanoin, niin me haluamme tehdä teidän kanssanne yhteistyötä tulevalla kaudella PNR-direktiivin tiimoilta me voimme yhdessä arvioida juuri sitä, ovatko nämä määräykset sellaisia, että niitä voitaisiin perata entisestään. Perusoikeusvirasto on esittänyt jo oman inspiroivan kannanottonsa. Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, mitä tulevan pitää. Meidän on todellakin paneuduttava asiaan huolellisesti. Jos uusi esitys tulee komissiolta, siis jos niin siinä tietenkin huomioitaisiin juuri tuomioistuimen tuomion sisältö sekä tietosuojauudistus, josta on täälläkin keskusteltu useaan otteeseen. Tämän asian tiimolta pitäisi päästä eteenpäin. Ja muistan, että, että jokunen viikko takaisinpäin keskustelimme Tukholman ohjelmasta ja turvallisesta Euroopasta. tähän liittyvässä asiakirjassa sanoimme, että me tulemme tarkastelemaan tietosuoja säilyttämisdirektiiviä mutta tämä tapahtui ennen tuomion äh, lausumista. Jos uudenlaista tietojen säilyttämisdirektiiviä ehdotetaan, niin siinä huomioidaan tietenkin tuomioistuimen lausuma. Ja tässä huomioidaan normaalia lainsäädäntömenettelyä, eli että parlamenttia kuullaan täysimääräisesti näin vaalitaan laadun taso. Mutta tähän palataan, kunhan on paneuduttu näihin kaikkiin asiaan liittyviin juridisiin kysymyksiin. Oikein paljon kiitoksia arvoisa puhemies. Just... Paljon kiitoksia komission jäsen ja tämä keskustelu päättyy tähän. Seuraava kohta esityslistalla on komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Uskonnon vapaus ja kulttuurinen monimuotoisuus. Ensimmäinen puhuja on herra Kourkulas. Hän